kesäkuuta 2017. Pöytäkirjat 31. toukokuuta 2017 ja 1. kesäkuuta 2017 ovat käytettävissä, niin onko huomautuksia näihin pöytäkirjoihin, sitten pöytäkirjat on hyväksytty.